Neuvostolta olen saanut neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan koskien asetusta, joka käsittelee jäsenvaltioiden hallinnollisten viranomaisten vastavuoroista avunantoa sekä asetusta, joka käsittelee Euroopan unionin tuomioistuimen perussääntöä. Nämä otsikot ilmoitetaan tämän istunnon pöytäkirjassa. Parlamentilla on kolmen kuukauden määräaika kantaa, kannanottoon ja aika alkaa huomenna 10. heinäkuuta 2015. Seuraava kohta esityslistalla. Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian